Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich nehme... Hyvät naiset ja herrat, me jatkamme nyt istuntoa. Varapuhemies Podimata saa nyt puheenvuoron. Anni, ole hyvä. Thank you very much, President. Paljon kiitoksia puhemies. Hyvä puhemies, kanssa allekirjoittama pohjana veronkierron ja veropetoksen päätöslauselmassa. Haluaisin pyytää, että jos parlamentti hyväksyy tämän, muuttaisimme äänestysten järjestystä esityslistan kohdan 11 jälkeen preferenssien jälkeen. Tiedän, että tämä on erittäin poikkeuksellinen pää, pyyntö, mutta tämä tilanne on hyvin poikkeuksellinen. Kiitoksia. Onko vastalauseita? Rouva Tianako. Monsieur le Président, je crois puhemies, uskon, että Podimatta on oikeassa. Ihan samoista syistä kuin mitä hän tuossa selitti, niin minäkin pyytäisin, että tehtäisiin niin, että ennen tuota päätöslauselmaesitystä äänestettäisiin tästä veroasiasta. Clark. Vastustaako joku tätä ehdotusta? Jos ei, muutamme esityslistaa ehdotetulla tavalla. Herra Odi. Monsieur le Président. Hyvä puhemies, en halua vastustaa ehdotusta, joka on tehty, mutta koska nyt jäsenet ovat istumassa paikoilleen ja poliittiset ryhmät ovat asettautumassa paikoilleen. Olkaa erittäin tarkat nyt tämän äänestyksen suhteen. Olkaa hyvin täsmällinen. Meillä on tietyssä järjestyksessä omat äänestyslistamme, joten älkää menkö liian nopeasti eteenpäin. Ei tarvitse huolestua, herra Odi. Me hyväksymme Matan ja Gianakon ehdotuksen ja muutamme äänestysten järjestystä vastaavalla tavalla. Minun pitää nyt ilmoittaa yhdestä asiasta. Vladimir Remek on ilmoittanut jättävänsä paikkansa 16. 12 joulukuuta 2013 jättänyt siis paikkansa parlamentissa. Työjärjestyksen artiklan 14 mukaisesti ilmoittaa